panomenetelmistä ja minä seuraan tilannetta hyvin tarkasti muissa jäsenmaissa. Grazie, komissario. La Kiitos, komissaari. Päätän keskustelun tästä aiheesta. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla sitten eh, herra Högmarkin mietintö koskien maailmantalouden hallintaa. Annan esittelijälle neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Kun nyt tällä hetkellä on erittäin tärkeitä neuvonpitoja tällä viikolla, Euroopan neuvosto ensi viikolla G20 ja sen takia mietintöni tarkoituksena on nyt esittää parlamentin kanta ennen G20-kokouksen aattona. Tilanne taloudessa on ympäri maailmaa vaikea ja erityisesti meidän osassa, maan osassamme. Ja keskusteluja käydään maailmantaloudesta ja sitä tällä hetkellä luonnehditaan epätasapainolla toisilla on ylijäämää, toisilla alijäämää. Ja kaiken takana on tällaisia kehittyviä talouksia, jotka ovat vaikuttaneet maailmantalouden muuttumiseen. Ne ovat pyrkineet, tai niillä on pystytty voittamaan köyhyys monissa maailman kolkissa. Kuitenkin vielä köyhiä maita tarvitaan vielä lisää mahdollisuuksia ja lisää kasvua valuuttapolitiikka joissakin suurissa talouksissa vaikuttaa tähän epätasapainoon, e, erityisesti kilpailukyvyn puute joissakin maissa vaikuttaa myös tähän epätasapainon lisääntymiseen. Ja meidän täytyy maailman tasolla saavuttaa jonkunnäköinen tasapaino, joka edellyttää maailmanlaajuista talouden hallintaa. Meidän pitää tiedostaa se ensinnäkin, että niissä maissa, joissa ei ole riittävästi kilpailukykyä tai alueilla, joilta puuttuu kilpailukykyä, tarvitaan uudistuksia ja tarvitaan samalla varmuutta siitä, että kauppa käy edelleenkin näiden kasvavien talouksien kanssa, jotta niitä ei haitata millään keinotekoisella valuuttapolitiikalla valiokunnassamme tukea sain kovasti mietinnölle ja kiitän myös varjoesittelijöitä laajoista kompromisseista. Meidän pitää kuitenkin myös rakenteellisia epätasapainoja pyrkiä kehittämään ja parantamaan, jotta tätä nykyistä tilannetta kauppataseen epätasapainossa voidaan pienentää. Valuutta- ja rahapolitiikkaa pitää kehittää ja myös saadaan saada aikaan sellainen valuuttapolitiikka, jossa avataan kauppamahdollisuudet sellaisten maiden välillä, joissa on ylijäämiä ja toisaalta alijäämää. Ja se, mitä halutaan maailman talouden hallinnalta, niin tarvitaan samalla avoimuutta, legitiimejä toimijoita – ja meistä nyt G20 on yksi tärkeimmistä tällaisista rakenteista. Yhtä tärkeää kuitenkin on, että saadaan enemmän maailmanlaajuista osallistumista ja päätösten täytäntöönpanoa ja toisaalta hyvinkin laajaa avoimuutta. Tämä korostaa myös IMFn ja VTOn merkitystä koska tällaisissa kehittyneissä rakenteissa keskustelut ja päätökset saadaan aikaan legitiimillä perusteilla. Ja tässä mietinnössä korostetaan sitä, että EUn pitää puhua yhdellä vahvalla äänellä ja että EU myös on yhtenä vahvana toimijana maailmantalouden hallinnassa. Meidän pitää myös kuitenkin varmistaa se, että kansainväliset toimijat sopeutuvat tämän päivän realiteetteihin. Kiitos. La parola Kiitos. Ensimmäisenä keskustelussa kollega Kelly. Eh, eh, Aivan ensiksi haluaisin onnitella kollega Högmarkia tästä hyvästä mietinnöstä ja kommenteista. Pari kommenttia vain. Ensinnäkin täällä on mainittu tämä transaktiovero, erityisesti puheenjohtaja Barroson toimesta, että se pitäisi ottaa käyttöön Euroopassa, jotkut sanovat että jopa euroalueella. Tämä on tietysti järkevää logiikan kannalta siksi, että tämä on oikein, että rahoitussektori osallistuu kuluihin, kun se on veronmaksajilta saanut valtavasti rahoja ja toisaalta on muistettava se, että tässä voisi tapahtua vääristymistä muuten eri puolilla Euroopan unionissa. Ja sitten voitaisiin yhtyä herra Högmarkiin siinä mielessä, että tarvitaan yksi yhteinen EUn ääni ja sillä pitäisi olla oma paikkansa VTOssa. IMFn pitäisi olla myös avoimempi ja sen hallintojohtaja pitäisi valita. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitoksia ja sitten seuraavana kollega Pesescu. să felicit pe meu pentru acest raport. Mm. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää ja onnitella häntä Eh, on tarpeen nyt konsolidoida tätä maailmantalouden hallintajärjestelmää erityisesti rahoitusalalla. Koordinoinnin puute rahoitusalalla tarkoittaa sitä, että, että kriisiä ei saada voitettua ja senpä takia tarvitaan uusia valvontamekanismeja ja sääntelyn tasoja. IMF ja G20 ovat toimijoina liian kevyitä siinä mielessä, että niillä ei ole tarpeeksi toimivaltaa. Tarvittaisiin hyvinkin laaja pohjainen ratkaisu Euroopan talouskriisiin. Minun maassani on ryhdytty toimiin, jotta saadaan vaihtotaseen alijäämää korjattua ja päätä, päästäisiin tähän kolmen prosentin tavoitteeseen. Puhemies, hyvä komission edustaja. Taloushallinto asia on yhä tärkeämpi meidän aikoinamme, jotta voisimme siitä jotain puhua ja G20-kokouksessa päästä eteenpäin on huomioitava, minkälainen tilanne Euroopassa vallitsee, minkälaisia vaaroja on. Huippukokouksessa on puhuttu hyvin tärkeistä asioista, mutta edistys on hyvin hidasta. Kuukausi kaupalla on pyritty edistämään Kreikan asiassa, mutta tämä ei ole ollut mahdollista ja tämä on todella varaista koko Euroopan kannalta. Olemme hyväksyneet Sixpackin, mutta tämä on kuitenkin liian vähän, jotta päästäisiin eteenpäin. Siksi on hyvä, että tämä mietintö edistyy ja saadaan aikaisiksi yhteistyötä rahapolitiikan alalla ja makropoliittisissa seikoissa, makrotaloudellisissa seikoissa. Mutta jos ei pystytä yhteistä taloustilannetta ratkaisemaan ja vahvistamaan euron asemaa ja sijoittajien luottamusta siihen, niin sitten ei voida olettaa, että seuraavassa kokouksessa saataisiin tuloksia aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Kollega Flashikova seuraavaksi. Ďakujem veľmi pani predsedajúca, pani komisárka. Kiitoksia. Kiitos rouva puhemies. Högmark on valmistellut tämän mietinnön erittäin hyvin ja ennen eh, marraskuun G20-kokousta meidän pitää tehdä maailmantalouden hallinnan suhteen hyvin paljon. Haluaisin mainita kaksi asiaa nopeasti. Ensinnäkin suurin osa toimijoista tietää, että olemassa oleva talousjärjestelmä maailmassa on romahtamassa, eikä se tule selviämään todennäköisesti. Uskon tai olen ymmärtänyt tässä mietinnössä sen, että se on erittäin hyvä, sillä tilanne on sietämätön. Kuitenkaan ei ole vielä selkeää Tuleeko uusi järjestelmä, joka tulee syntymään vanhan raunioista olemaan yhtään parempi? Meillä on vääriä reaktioita ja jos näin tapahtuu, niin tilanne voi muuttua vielä pahemmaksi. Tämän vuoksi haluaisin vedota kansallisiin ja eurooppalaisiin johtajiin. Meidän pitäisi ymmärtää, kuinka vakava tilanne on ja toimia sen mukaisesti, sillä tämä on todellakin hyvin suuri asia, joka on pelissä. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraavana kollega Shikluna. President. Kiitos puhemies. Kun sekä Euroopan että maailman talous ovat erittäin epävarman tulevaisuuden edessä, niin Euroopan huippukokouksessa keskustellaan euron tulevaisuudesta. G20-kokous käsittelee myös hyvin tärkeitä kysymyksiä ja Högmarkin lausunnossa mietinnössä viitataan tähän epätasapainoon. Mitä me haluamme tältä uudelta maailmantaloudelta ja sen hallinnalta? Tarvitsemme yhteistyötä jäsenvaltioiden välille ja rahoitusalan parempaa sääntelyä sekä G20 että IMF, jotka ovat kaksi tärkeintä toimijaa. Niiden pitää muuttua tehokkaammaksi. IMFn pitää myös uudistua niin, että BRIC-maille annetaan myös selkeästi oma tai enemmän sananvaltaa. Tällä hetkellä G20 on vain tämmöinen keskustelukerho ja siellä ei tehdä mitään pää, säännöllisiä tai pitäviä päätöksiä. Maailman talous, rahoitusalan toimijatkin joutuvat, joutuvat jatkossa noudattamaan tiettyjä sääntöjä Erityisesti länsimaissa tällä hetkellä luottamus on hyvin tärkeä saavuttaa pankkialalla. Grazie, la parola all'onorevole Ferreira. Kollega Ferreira. Obrigado, signora Presidente. Kiitos puhemies. Tässä oleellisena asiana on se, että mietitään – maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin syitä. Keskustelua usein vältetään siitä syystä, että ei haluta lähteä miettimään sitä, mikä on tähän kriisiin johtanut, mutta pitää kuitenkin lähteä miettimään kriisin syitä, jotta voitaisiin päästä eroon tästä epätasa-arvosta. Meidän pitää ymmärtää, että tämä on kapitalismin kriisi. Kapitalismi on maailmanlaajuisesti määrävä järjestelmä, koska tämä on nyt näin, niin nämä kansainväliset järjestöt eivät pysty asiaa ratkaisemaan, sillä nehän pyrkivät edistämään kapitalistista järjestelmää. Ne ovat, toimivat kansojen yläpuolella ja jätetään huomiota sosiaaliset edistysaskeleet. Tärkeää tässä on vapaa kauppaa, toistetaan taas kaikkea sitä, mitä on ennenkin tapahtunut ja kaikki tietävät, mihin tämä on johtanut. Jos epäoikeudenmukaisuus pitää ratkaista, niin mitä pitää tehdä? No pitää irtautua näistä järjestöistä, sillä ne ovat osoittaneet, että ne eivät ole tämän hyviä ihmisiä. Kiitos. Honorevole Paška. Seuraava kollega Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Kiitoksia rouva puhemies. Rouva komission jäsen, olen täysin samaa mieltä jäsen Högmarkin kanssa, kun hän sanoi, että on tarpeen keskustella maailmantalouden hallinnasta G20-foorumissa, sillä tämä foorumi on sellainen, jossa me voimme keskustella tulevasta koordinoinnista, mitä tulee rahoitusalaan, pankkialaan, yrityksiin ja talouden hallintaan. En ole varma, onko Euroopan unioni tällä hetkellä sellainen takia, joka voi todellisia vaihtoehtoja tarjota, sillä Euroopan unionissa on suuria ongelmia, joita se ei pysty ratkaisemaan tällä hetkellä. Ja voimme vain muistuttaa itseämme nykyisestä talouskriisistä ja sen juurista Kreikassa. Niitä ei vieläkään ole ratkaistu. Ja siihen asti, kun meidän johtajamme voivat löytää ratkaisun tähän ongelmaan, joka ravistelee nyt Eurooppaan. Sitä ennen me emme voi odottaa, että meitä maailma kuuntelisi. Siksi pelkään, että meidän roolimme tällä alueella ei ole kovinkaan arvostettu. Kiitos. Seuraavana komissaari Reding, olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin vain korostaa sitä, että EU-johtajat aikovat tehdä vahvoja ehdotuksia tällä viikolla, jotta Eurooppa pääsisi kriisistä. Tämän sanottua niin on aivan oikein, että Hökma korostaa sitä, kuinka tärkeää globaali taloushallinta on. Tämä on hyvin tärkeää panos hallintongelmien ratkaisemiseen eri mantereilla ja me voimme yhtyä edustaja Höökmarkin ehdotuksiin. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä, jotka ovat antaneet oman panoksensa tähän keskusteluun. Nykykriisi on todellinen veden jakaja globaalissa taloushallinnassa, sillä ennen vuotta 2008 kukaan ei olisi voinut olettaa, että voitaisiin kovasti edistyä ja lähentää talouksia, tai että G7 olisi yhdessä miettinyt, miten tantumatilanteessa yhdessä toimitaan. No, näin ei enää ole, ja G20 on jo ottanut oman paikkansa, ja siitä on tullut tärkeä foorumi kansainväliselle talousyhteistyölle mutta tarvitaan kuitenkin lisää, jotta voisiin päästä nykyistä taantumasta. Tästä on tarkoitus kohta puhua. Tarvitaan lisää, jotta voidaan edistää globaalia taloushallintoa. Ja kuten täällä korostetaan, EU pitäisi olla johtoasemassa näissä taloushallintouudistuksissa. Ja tämä onnistuu ainoastaan, jos me toimimme esimerkillisesti ja Mm, tämä on hallitusten valtioiden päämiesten tarkoitus tällä viikolla. Puhemies Barroso sanoi täällä parlamentissa, että tarvitaan yhtenäisiä ulkoisia edustustoja euroalueella on vahvistettavaa sisäistä hallintaa tässä mielessäni jo nyt sixpack. Me tarvitsemme nyt yhteisempää ulkoista edistystä edustusta euroalueelle tärkeissä rahoituslaitoksissa, kuten IMFssä. Komissio aikoo kohta tehdä tämän suuntaisia ehdotuksia. Kiitos. Grazie, Commissario, La mm, Kiitos, komissaari. Päätän keskustelun tästä aiheesta. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla Barbara Matteran mietintö aiheesta yksin